istunto. Ensimmäinen esityslistan kohta on keskustelu Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Meillä on siinä edustaja Greslen ja Rivellinin mietintö Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoito, sovellettavan varainhoitoasetuksen Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta. Meillä on myös edustaja Rapkain mietintö Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen. Ja sitten meillä on myös edustaja Surjanin ja Koltierin mietintö lisätalousarvioesityksestä. Pääluokka 2, Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka 3, komissio, pääluokka 10, Euroopan ulkosuhdehallinto. Paikalla on myös komission varapuheenjohtaja Rova Ashton. Myös herra Lewandowski on täällä. Hyvät neuvoston jäsenet ovat siis vasta saapumassa. He ovat liikenneruuhkassa tällä hetkellä, saapunevat muutaman minuutin kuluessa. Hyvät edustajat, naiset ja herrat, olemme viemässä nyt loppuun viimeistä askelta tässä lainsäädännöllisessä prosessissa, jota on nyt käyty näiden toimielinten välillä. Kyseessä on hyvin kunnianhimoinen hanke, nimittäin Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen. Lainsäädännöllinen teksti, joka meillä nyt on edessämme, jolla muutetaan varainhoitoasetusta, henkilöstösääntöjä ja talousarviota. Siitä keskustellaan, niistä keskustellaan siis tänään ja äänestetään huomenna. Tämä äänest, tähän äänestykseen kulminoituu kuukausien menestyksekäs työ eri toimielinten välillä. Meillä kaikilla on ollut yhteinen päämäärä. Olemme miettineet, kuinka järjestää Euroopan unioni niin, että sen ääni kuullaan ja että sitä kunnioitetaan laajemmalti maailmassa. Euroopan parlamentti otti vastuunsa tässä asiassa hyvin vakavasti ja olimme vakuuttuneita siitä, että ulkosuhdeasioissa, kuten muissakin, yhteisön intressejä täytyy ajaa. Siksi odotamme innolla tämän päivän keskustelu ja se on loppukeskustelu tästä aiheesta ja odotamme innolla myös Euroopan ulkosuhdehallinnon lanseerausta joulukuun alussa tänä vuonna, ja sehän tapahtuu tasan vuosi Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Aloitamme nyt esittelijöiden puheilla. Edustaja Gressle ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, arvoisa herra Tsevskovits, herra Lewandowski, neuvoston edustajat, hyvät naiset ja herrat. En, äh, voi hänen tuskin odottaa tämän äh, ulkosuhdehallinnon toiminnan käynnistämistä. Ää, ähm, on osoitettu, että haasteet on todella otettu vastaan. Euroopan parlamentti on ollut mukana ratkaisua tekemässä nopeasti, joidenkin mielestä liiankin nopeasti. Tämä on tuntematonta maata, terra incognita, ja tämä on esimerkiksi äh, varainhoitoasetuksen ja myös henkilöstösääntöjen suhteen aivan uutta. Ja kun tämä tuleva palvelu on hyvin hybridimäinen, kahtalainen, niin meillä on edessämme varsinainen haaste niin budjettivallan käyttäjinä kuin valvojinakin. Ja Gresle Rivellini mietinnössä tätä pyritään nyt ratkomaan. Olemme veronmaksajien nimissä pyrkineet mahdollisimman hyvään ratkaisuun ja olemme osoittaneet vastuuntuntoa. Euroopan parlamentti on vahvistanut menopuolta ulkosuhdehallinnon suhteen ja olemme samalla vahvistaneet tilinpitovelvollisuutta. Olemme tehneet hallinnon edustajille selväksi, että yhteisöjen taloudellisia etuja on ulkosuhdehallinnon edustajien puolustettava. Ja me olemme huolehtineet siitä, että kirjanpitosäännöt ja komission kirjanpitäjät voivat todella huolehtia siitä, että näitä rahoja käytetään tehokkaalla, hyvällä tavalla. Kehitysrahasto on vielä esityslistalla, samoin kuin neuvoston vastuuvapauden myöntäminen. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tämän ratkaisun aikaansaamisessa, varjoesittelijät ja tietenkin toinen esittelijä. Ja haluan myös neuvottelukumppaneitamme Belgian puheenjohtajavaltion edustajia kiittää hyvästä yhteistyöstä. Nyt ulkosuhdehallinnon on osoitettava, että se tekee omat kotiläksynsä se on sovittu 10 prosentista, se ei ole hyvin paljoa, mutta kaikkihan tässä puhuvat. Kyllä minulla on kolme minuuttia, arvoisa puhemies, olen pahoillani. Okay, uh, we, we, we propose to give you one minute. No, saatte minuutin sitten lopuksi tai voitte käyttää koko ajan nyt. Olkaa hyvä. Niin, miten ammattitaitoinen tällainen hallinto voi olla? Hallinto, joka ei vielä tiedä omia tehtäviään. Näiden tehtävien määrittelyä on lykätty ja olisi tärkeää palata tähän asiaan mitä pikimmin. Henkilöstön yhteen kasvaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja kun diplomaatteja nyt on jäsenvaltioista valittu, niin tähän astinen käytäntö tai menettely on ollut meistä varsin huolestuttavaa, koska nämä vanhat siirtomaakortit on jälleen nostettu pöydälle. Tämä huolestuttaa meitä. Me tulemme pitämään tilannetta silmällä ja me todella tarvitsemme menestystä niin Euroopan kuin koko maailmankin puolesta. Kiitos. Perfectly in three minutes. Hyvä, se oli tasan kolme minuuttia. Sitten Crescencio Rivellini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, Lady, Lady Ashton. Herra puhemies, hyvät kollegat, Lady Ashton. Ajatellen varainhoitoasetusta, joka pitäisi koskea myöskin ulkosuhdehallintoa tai perussääntöjä, joita nyt sovelletaan tämän hallinnon osalta Lissabonin sopimuksen myötä, koska se on sen pohjalta perustettu, jossa on tarkoitus täydentää jäsenvaltioiden diplomaattisia palveluita, jotta EUn ulkopolitiikkaa voidaan edustaa. Tämä on erinomainen asia. Se, miten tämä hallinto nyt on rakennoitu, siinä on vaaroja, jotka johtuvat rakenneteista maailmanlaajuisesti miljoonia euroja tullaan hallinnoimaan eri tahoilla, rakennella täysin selvä, ja tämä voi johtaa väärinkäytöksiin ja korruptioon, mikä vahingoittaa koko yhteisön talousarviota. Me parlamentissa olemme aina pyrkineet ainoana legitimoituna väestöä edustavana toimielimenä ja osoittaneet siihen, että komissio ja neuvosto aluksi ovat yrittäneet saada aikaan monopolin, joka olisi toimintaa ennen kaikkea hallitusten välisellä tasolla. Belgian puheenjohtajakauden aikana komission kanssa olemme nyt päässeet sopimukseen, joka koskee parlamentin roolia, joka on vahvistunut. <clears throat> Ja tämä merkitsee sitä, että parlamentti osallistuu keskusteluun Euroopan tasolla. Olennaiset tarkistukset ovat komissio tulee esittämään talousarvioluonnoksen, jossa ovat muun muassa hallinnolliset ja operatiiviset menot ajatellen turvallisuuspolitiikkaa ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Artiklassa 1, jossa mainitaan kaikki EUn toimielimet, vastuusuhteet yhdistetään toimintakertomuksiin, joita komissio tekee. Meillä on myös eri kertomuksia suunniteltu eri delegaatioilta, pääjohtajalta. Meillä on yhteinen kirjanpito, meillä on yhteinen sisäinen tilintarkastus, tutkintalauseke, joka koskee vuotta 2013. Kun on kysymys vastuusta, tilivelvollisuudesta, ajattelen ulkosuudenhallintoamme siis. Me haluaisimme kuitenkin vielä keskustella tärkeistä kysymyksistä, joihin tartutaan kolme, siinä vaiheessa, kun varainhoitotasosta tullaan tarkistamaan kolmen vuoden välillä ja koskee vastuuvuoden myöntämistä instituutioille ja sitten sitä, miten tämä integroidaan sosiaalirahastoihin kokonaisbudjetissa. Neuvottelut ovat johtaneet hyvään tulokseen, ennen kaikkea mitä tulee parlamenttiin. Parlamentin keskeinen rooli vahvistui voimakkaasti. Tosiasia, että kaikki toimielimet mainitaan, tuo mukanaan sen, että se liittyy vastuuvapauteen, joka koskee muita instituutioita, ja että meillä on yhtenäinen vastuuvapausmenettely on erittäin erinomainen tulos. Haluan kiittää kaikkia saatusta tuloksesta. Tekin käytitte kaiken aikanne. Seuraava, seuraavilla kollegoilla Berhand Ratkailla ja Roberto Coltierilla on yhteensä kuusi minuuttia. Ehdottaisin neljä plus kaksi. Kävisikö näin? Ja, das ist schon... Ehkäpä. Katsotaan, paljonko aikaa tarvitsen nyt ja ehkäpä hiukan aikaa säästyy sitten vielä myöhäisempään ajankohtaan, että voin reagoida muihin puheenvuoroihin. Niin, hyvät kollegat, ja kun sanon hyvät kollegat, näin täällä rouva Ashtonin, herra Sefcovicin ja eh, heidän tiiminsä ja näin täällä myös neuvoston edustajat, niin tarkoitan kaikkia, koska kyse on todella, todella hyvästä yhteistyöstä kaikkien välillä ja ilman tätä yhteistyötä emme olisi päässeet siihen hyvään tulokseen, mihin pääsimme. Olen tyytyväinen tähän tulokseen ainakin siltä osin, kun itse olen vastuussa ja kun itse tämän asian tunnen. Kuitenkin on todettava, että ei tämä nyt niin kummallista ole, koska eihän tämä nyt alkanut. Ja puhemies, kyllä teiltä oli varmasti hyvä ajatus jo ajoissa Brock Äh, Verhofstadt Galtieri äh, mietinnön aikaan kutsua kaikki esittelijät äh, keskustelemaan yhdessä, koska näin tuli selväksi, mitä on jo tehty. Tämän tiesivät ne, joiden vuoro oli vasta vähän myöhemmin. Ja ennen kaikkea kyse oli siitä, mitä parlamentin ja neuvoston välisessä sopimuksessa ulkosuhdehallinnon käynnistämisestä oli sovittu ihan teknisesti, organisatorisesti sekä myös henkilöstösääntöjen suhteen. Kun sanon teknisesti ja organisatorisesti, niin organisaatiohan on politiikkaa ja politiikka on organisaatiota ja neuvotteluissahan tämä yksityiskohdista toistuvasti huomattiin koska tuli hyvin selväksi, että yksien tulkinta ei ollut ihan aina sama kuin toisien tulkinta, mutta saimme kuitenkin aikaan järkevän ratkaisun. Ja mistä tässä poliittisessa pyrkimyksessä sitten henkilöstösääntöjen suhteen oli kyse? No ensinnäkin kyse oli siitä, että nämä kolme henkilöstöosaa, niin kuin niitä voisin kutsua, kaikkia kohdellaan samoin. Eli että ulkosuhdehallinnon henkilöstö tulee komission virkamiehistöstä, neuvoston virkamiehistöstä ja sitten jäsenvaltioiden diplomaattikunnasta. Ja tämä viimeisin osahan oli se ongelma, koska se oli aivan uutta. Ja tässä on tietynlainen antagonistinen ristiriita. Kyse on yhteistön työstä ja samalla hallitusten välisestä työstä ja ehkäpä neuvoston tai pikemminkin jäsenvaltioiden mielissä oli tämä hallitusten välinen ajatus päällimmäisenä ja meillä taas yhteisöajatus päällimmäisenä. Ja tähän nyt pyrittiin. Ja kyllä me voimme olla aika tyytyväisiä tähän yhteisölliseen lopputulokseen jatkossakin meidän on huolehdittava sukupuolten tasavertaisuudesta ja samoin maantieteellisestä tasavertaisuudesta. Haluamme modernin hallinnon myös ajatellen naisten osuutta. Ja Rova Ashton, olen hyvin iloinen siitä, että te olette varmistanut meille, että paitsi se, mitä henkilösäännöissä sitovasti todetaan, tulette menemään vielä pidemmälle. Ja tämä on mielestäni erittäin hyvä niin sukupuolten kuin maantieteellisenkin tasa-arvon toteutumisessa. Samat oikeudet, samat velvollisuudet, myös sitoutuminen ja se, että olemme lojaaleja näitä kaikkia hallinnon osia – kohtaan on äärimmäisen tärkeää, myös ajatellen korkean edustajan toimintaa. Samoin äh, diplomaattipalvelujen veto-oikeus, mahdolliset äh, diplomaattipalveluedustajien äh, virkasuhteiden pidentämiset ja niin edelleen. Kaikki nämä ongelmat olemme saaneet ratkaistua. Ja älkää me aliarvioiko tätä. Kyse on muustakin kuin henkilöstösäännöistä. Tämä uusi Euroopan diplomaattinen palvelu tarvitsee, se kaipaa omaa identiteettiä. Kaikki, eh, jotka tekevät siellä työtä, eh, tehkööt sitä työtä samaa ajatus mielessään samaan suuntaan. Tämä koskee myös heidän kouluttamistaan. Eh, ja no järjestelmällisestihän tätä nyt ei ehkä saatu hoidettua henkilöstösäännön pohjalta, mutta kiitän kyllä korkeaa edustajaa, koska hän on, tai olen kuullut, että hän pitää tätä äärimmäisen tärkeänä ja tulee siihen myös palaamaan ja todella e, sitoutumaan siihen. Tämähän ei ole osa henkilöstösääntöä, mutta me, jotka erityisesti ähm, asiaa olemme korostaneet. Olemme varsin tyytyväisiä nyt katsoessamme ulkosuhdehallinnon tulevaisuutta. Tässä on tehty hyvää työtä ja homma vaan käyntiin ensimmäinen 12. Uh, thank you. Thank you. Kiitos, hyvä kollega. Teillä on minuutti jäljellä sitten keskustelun lopussa käytettäväksi. Hyvä. Sitten Roberto Gualtieri signor presidente signora ashton signori hyvä puhemies lady ashton kollegat parlamentti on hyväksynyt uuden talousarvion pääluokan luomisen ulkosuhdehallinnolle ja sille on myös myönnetty varoja henkilöstön palkkaamiseen. Olemme iloisia nähdessämme tämän, sillä Eurooppa tarvitsee tällaista palvelua ja tarvitsee sitä hyvin nopeasti. Totta kai myös talousarvio viranomainen täytyy ottaa tähän mukaan ja keskustelua täytyy käydä. Totta kai meidän tulee myös keskittyä kriisinhallintaan ja sen tulee heijastua myös henkilöstössä ja talousarviossa. Talousarvio nyt tukee sitten Madridin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja haluaisin kiittää muita esittelijöitä, Rouva Gressleä, herra Rivelliniä, herra Rapkaita ja komissiota ja Lady Ashtonia. Me kaikki tiedämme, että kaikki ulkosuhdehallinnolle työskentelevät saavat samat oikeudet ja velvollisuudet. Taustastaan huolimatta meille tulee maantieteellinen ja sukupuolten välinen tasapaino ja sellainen sitoumus, että jota parlamentti tässä tarkkailee – sinne ei kuitenkaan laiteta sellaisia asioita, joita on mahdoton tarkkailla ja taata. Haluamme kuitenkin pyrkiä varmistamaan, että tämä talousarviomenettelyn menestys, jota yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa on nautittu, jatkuu vielä tulevaisuudessakin myös ulkosuhdehallinnon osalta kaikilla politiikan osa-alueilla. Me haluamme vahvan ulkosuhdehallinnon, jota sitten parlamentti voi tehokkaasti valvoa. Me käytämme tätä valvontaoikeuttamme rakentavassa hengessä, mutta silti hyvin vaativassa mielessä. Haluamme auttaa korkeaa edustajaa hänen jättimäisen suuressa tehtävässään kehittää Euroopalle ulkosuhdehallinto ja edistää sen arvoja. Minutes at the end. Ja sitten teille vielä minuutti keskustelun lopussa. Um, the next speaker. Seuraava puhuja on Laslo Surjan. Puhemies, suurella ilolla voin todeta, että neuvosto ja komissio ovat läsnä, kun käydään tätä keskustelua. Kun vuoden 2010 budjetista tehtiin suunnitelmia, nousi esille kysymys siitä, mitä tapahtuu resursseille, joita tarvitaan ulkodiplomaattiselle palvelulle. Vastaus oli, että siinä ei tarvita resursseja, koska uudelleenjärjestelyillä voidaan tämä kysymys ratkaista. Nyt me budjettivaliokunnassa emme oikein uskoneet tätä. Tosiasia on jossakin kahden välimailla. Suuri osa budjetista voidaan todellakin hoitaa uudelleenjärjestelyillä, mutta kuitenkin kahdella tarkistuksella sitten syntyy syntyy tilanne, jossa tarvitaan 44 miljoonaa euroa lisää budjettia. Tämä on tarkoitettu neljännesvuoden menojen kattamiseen. Samanakaan olemme voineet nähdä, että palvelun rakentamisen taso on vasta 10 prosenttinen ja selvästikin se, ne varat, joista huomenna toivottavasti voidaan äänestää, tulevat kattamaan pitemmän ajan kuin mihin niitä todella on käyttöä. Tähän olisi voinut johtaa siinä, että olisi nyt muuttaa se tarkistuu tätä summaa, mutta totesimme, että sillä ei ole mitään järkeä. Tärkeämpää on se, että tämä palvelu lähtee liikkeelle mahdollisimman nopeasti, jotta asia pääsee eteenpäin, sillä tämä Lissabonin sopimuksen tärkeimpiä tehtäviä oli se, että me olisimme hyvin näkyviä maailmassa. Samaan aikaan, kun nyt yritimme välttää kaikkia aikaa vieviä toimia. Niin tämän ovat aikaisemminkin esille todenneet, että on tärkeää se, että yksikön palvelun toiminnassa on huomioon maantieteelliset suhteellisuudet, mutta emme katsoneet, että olisi välttämättä nyt luoda varauksia juuri siksi, että tämä koko järjestelmä lähtisi liikkeelle voimakkaasti. Haluaisimme myös varmistaa sen, että käytössä olevat summat käytetään ajan puitteissa järkevästi ja säästeliäästi, sillä nyt kaikkialla joudutaan kohtaamaan säästöjä. Lopuksi haluaisimme, että jäsenvaltioiden ulkoasianpalvelujen kanssa harjoitettaisiin selkeää yhteistyötä ja keskinäistä tukea. Sillä jos näin ei tapahdu, niissä maissa, joissa jokin jäsenvaltio ei ole edustettuna, mutta jossa on paikalla Euroopan ulkoasianhallinto, voidaan huolehtia tietystä toimista. Tämä tekee merkitse sitä, että näille jäsenvaltioille syntyy säästöjä ja selvästikin parantaa yhteistyön ilmapiiriä. Puhemies, toivon, että parlamentti tulee tukemaan tätä budjettisiirtelyä. Kiitos. Uh, thank you, colleague. Kiitos, hyvä kollega, näistä huomioista. Request for the floor. Pyydetäänkö siellä puheenvuoroa? Card. President, ich möchte nur... Puhemies, haluaisin vain äh, häiritä tätä keskustelua ihan lyhyesti ja kiinnittää teidän ja kollegojen huomion siihen, että viime yönä kolme terroristia on hyökännyt Tsetsenian parlamenttiin, tappanut äh, useita turvamiehiä, ottanut ää, äh, ja myös nämä henkilöt, nämä terroristit tapettiin. Terrorismi ei koskaan ole hyväksyttävää ja meidän ajatuksemme ovat uhrien luona. Halusin kiinnittää huomionne tähän siksi, että tällä viikolla tulemme vielä keskustelemaan Pohjois-Kaukasian tilanteesta. Pyydän anteeksi, että häiritsin istuntoa. Kiitän edustajaa tästä tiedosta. Totta kai teidän sanomanne perusteella voin sanoa, että suhtaudumme kriittisesti kaikkiin terroritekoihin ja tässä tapauksessa teko oli merkittävä, koska nyt hyökättiin parlamenttiin, eli tuemme teitä kyllä tässä. Osoitamme myös oman osanottomme uhrien perheille ja minä annan tästä virallisen ilmoituksen myöhemmin tänään. Kiitos, että kiinnititte huomiomme tähän. Uh, as the next speaker. Seuraava puhuja on sitten komission varapuheenjohtaja Maros Shevkovic. Uh, Mr. President, and I... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää herra Fleckensteinia tämän asian tietoon saattamisesta. Totta kai myös komissio tuomitsee tällaiset terroriteot ja tulee sen ilmoittamaan. Mennään sitten takaisin asiaan. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää herra Rapkaita erinomaisesta työstä. Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä edeltävien kuukausien ja viikkojen aikana. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja Juri ja AFET-valiokuntia, jotka ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä meidän kanssamme. Ja lopuksi haluaisin kiittää myös Cathyä ja hänen tiimiään, komission palveluita, siitä erittäin kovasta työstä, jota he ovat tehneet ja jonka toivon pian johtavan Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen. Nyt sitten olemme viemässä loppuun tätä työtä, jolla luodaan talousarvioperusta Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Herra puhemies, minulla on ilo osallistua tähän keskusteluun, jolla nyt luodaan Euroopan ulkosuhdehallintoa. Ja edustin myös komissiota tuossa Madridin kokouksessa ja siellä koin kyllä selvästi, kuinka tärkeää Euroopan parlamentin edustajien eh, herra Brokin, Verhofstadin, Gualtierin tuki oli näissä hyvin tärkeissä keskusteluissa. Ja minusta heidän tuomansa panos tähän keskusteluun vei asiaa kyllä eteenpäin, sillä se sai aikaan sen, että Euroopan ulkosuhdehallinnosta tulee tehokas eurooppalainen diplomaattipalvelu. Saman asianhan tässä totesi edustaja Rapkai Henkilöstösääntöjen muutokset näyttävät olevan vain hallinnollisia, mutta ne eivät ole, sillä niillä saadaan ulkosuhdehallinnosta sellainen, että se toimii todella Euroopan unionin intressien edistämiseksi. Herra Rapkain laatima mietintö on todella hyvä, sitä voin täysin tukea ja minusta se vie asiaa eteenpäin. Haluaisin kuitenkin nostaa esiin pari asiaa. Kuten tiedätte alusta lähtien, ulkosuhdehallinto on tulee edustajia komissiosta, neuvostosta ja sitten kansallisista diplomaattipalveluista. Sinne siirretään henkilöstöä niin, että niiden oikeudet ja velvollisuudet edelleen taataan. Ja samalla myös sitten tietenkin mainostamme vapaita paikkoja vuodesta 2013 lähtien, heinäkuusta lähtien, sinne voivat hakea myös Euroopan parlamentin virkamiehet samalta pohjalta kuin muutkin. Pysyvillä virkamiehillä on ulkosuudenhallinnossa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin, joiden työtä henkilöstösäännöt kattavat Euroopan unionissa. Kansallisilla diplomaateilla on sopimukset, jotka voivat olla pisimmillään 10 vuotta ja lisäksi jäsenvaltiot tuovat sinne lisädiplomaatteja, jotka sitten kotiutetaan heti palvelun, palvelunsa päättymisen jälkeen. Tähän kuuluu myös kohtia, joissa pyritään takaamaan maantieteellinen ja sukupuolten välinen tasapaino. Tilannetta tarkastellaan vuonna 2013. Korkea edustaja esittelee silloin mietinnön tästä asiasta komissiolle ja parlamentille. Tiedän, että jotkut parlamentissa olisivat halunneet näihin ehdotuksiin vahvemmat sanamuodot ja jotkut olivat jo nykyisiäkin vastaan, mutta minusta meillä on nyt hyvin tasapainoinen ratkaisu käsissämme. Neuvottelut eivät ole aina olleet helppoja. Valmisteleva prosessi oli aika monimutkainen, sillä siihen vaadittiin henkilöstöedustajien konsultaatiota, mutta tämä kova työ ja neuvottelut ovat nyt tuoneet tulosta. Meillä on käsissämme hyvä neuvottelutulos ja se on teillä kaikilla edessänne. Toivon, että Euroopan parlamentti hyväksyy huomenna nämä tarkistukset ja lopuksi haluaisin ilmaista vielä kerran komission yhteistyöhalua ulkosuhdehallinnon perustamisessa niin, että, se voi, niin, että voimme tarjota sille kaiken mahdollisen tuen. Ja toivon, että huomenna tämä historiallinen äänestys johtaa sitten Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen. Kiitos puhemies. Vice. Kiitos komission varapuheenjohtajalle. Ja seuraava puhuja on sitten Janus Lewandowski. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet. Se, mistä nyt keskustelemme, on hyvä alku pitkälle päivälle, joka sisältää budjettikeskusteluja. Totta kai ulkosuhdehallinnon käynnistäminen edellytti muutoksia rahoitusasetukseen, mutta ensimmäistä kertaa se tehdään tavallisen lainsäädäntömenettelyn puitteissa ja siksi parlamentti on tänään muuttamassa ja huomenna neuvoston asetusta. Olen iloinen siitä, että pääsimme sopimukseen kolmikantaneuvotteluissa, jotka käytiin viime viikolla. Se osoittaa, että me saamme aikaan tuloksia Lissabonin sopimuksen puitteissa ja tekee mahdolliseksi meille sen, että ulkosuhdehallinto saa hyvän ajantasaisen perustan ja en halua mennä moniin keskusteluihin, mutta se merkitsee sitä, että voidaan luoda oma kohtansa budjettiin, joka merkitsee sitä, että yksikön päälliköllä on täysi vastuu. Ja tämä osa budjettia, joka koskee ulkoisenhallintoa, siitä huolittiin komission tilinpito ja ulkoinen tilintarkastus, joten tästä syystä monet kiitokset esittelijöille, herra Gresselle ja herra Rivelinille rakentavasta työstä. Saman aikaan reagoisin talous, muutettuun talousarvioon numero 6, joka toivakseni voidaan nyt hyväksyä, tämä korjava talousarvio, että se voidaan hyväksyä ilman muutoksia mikä on yksi ennakkoehto sille, että ulkosuhdehallinto voi mahdollisimman nopeasti käynnistää toimintansa. Ensimmäinen summa, sen tarkoituksena on kattaa välittömät lisätyöt, mutta vuoteen 2013 mennessä on tarkoituksemme saada aikaan se, että yksi kolmasosa henkilöstöstä, henkilöstöstä tulee jäsenvaltioiden diplomaattisista hallinnoista. Siksi pyydän, että parlamentti tukisi korjaavaa ja täydentävä talousarviosystä, jonka jo neuvosto on hyväksynyt, ja myöskin kiitokseni esittelijälle Surjaan ja Kodieri. Kiitos komission jäsen näistä sanoista. Sitten komission varapuheenjohtaja, ulkoasioiden korkea edustaja, olkaa hyvä. Odotamme innolla puhettanne. Puhemies, hyvät edustajat, Puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijöitä Gresleä, Rivelinia, Rapkaita, Kualteria ja Surjania siitä työstä, jota he ovat tehneet. Haluan myös kiittää parlamentin edustajia, että he ovat saaneet meidät siihen pisteeseen, jossa nyt tänään olemme. Nämä ovat ajoittain olleet vaikeita neuvotteluja ja te olette myös olleet hyvinkin tiukkoja neuvottelijoita. Toivon, että meillä on nyt käsissämme hyvä tulos. Se heijastaa Lissabonin sopimusta kaikilta osin, niin että parlamentilla on ollut myös merkittävä ja tärkeä rooli tämän ulkosuudenhallinnon perustamisessa. Tämä on ollut yhteistyön tulos. Olen erittäin kiitollinen kaikille tästä työstä, jota olemme tehneet. Uskon, että olemme nyt perustaneet hyvän jalustan koko tälle ulkosuhdehallinnolle, jotta se voi toimia tehokkaasti tulevaisuudessa. Toivon, että se toimii mahdollisimman avoimesti ja itse aidon, aion tätä lähestymistapaa vastaisuudessakin työssäni parlamentin kanssa noudattaa. Tämä, tämän ulkosuhdehallinnon tulee heijastaa Euroopan unionin koko laajuutta. Se on sellainen palvelu, jota toivon jokaisen edustajan, jokaisen jäsenvaltion voivan katsoa ylpeänä niin, että se heijastaa todella koko Eurooppaa, kaikkia meidän edustajiamme, kaikkia lähettiläitä ja toivottavasti saatte myös mahdollisuuden varmistaa, että näin tulevaisuudessa käy viimeistään vuonna 2013. Tiedän, että edustajat ovat olleet huolissaan siitä, että onko koulutusta riittävästi, koulutustiloja ja kouluttajia riittävästi, mutta haluan vakuuttaa, että me varmistamme, että vaikka työntekijöillä on erilaiset taustat, heidät voidaan tuoda silti yhteen luomaan todella eurooppalainen palvelu, joka heijastaa sitä kaikkea, mitä tämän prosessin aikana on sanottu. Haluaisin kiittää Rova Lichtenbergeria ja herra Sarusvolskia koulutuksen eteen tekemästään työstä. Odotan innolla uutta yhteistyötä heidän kanssaan ja teidän kaikkien kanssa tulevina viikkoina ja kuukausina. Haluan vakuuttaa teille, että koulutus on todella tärkeässä asemassa, kun lähdimme palvelua rakentamaan. Myös totta kai taloustilanne tulee ottaa huomioon. Minä itse ainakin sitoudun siihen, että palvelusta tulee kustannustehokas. Lopuksi vielä, herra puhemies, tämän palvelun tulee täyttää ne tavoitteet, joita meillä on Kaikkiin Euroopan kansalaisiin vaikuttavat ne asiat, joita me teemme esimerkiksi terrorismin torjunnan, ulkopolitiikan tai kauppapolitiikan aloilla. Ja siksi minä olen vastuussa myös kansalaisille ja lupaan heille, että pyrimme täyttämään heidän asettamansa tavoitteet. Kiitos. Uh, thank you, madam, for your... Kiitos korkea edustaja tästä puheesta. Nyt haluaisin antaa sitten puheenvuoron neuvostolle, herra Olivier Chastelille. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, monsieur... Kiitos puheenjohtaja, hyvä korkea edustaja, hyvät komission jäsenet, hyvät parlamentin edustajat. Haluaisin totta kai myös kiittää parlamentin esittelijöitä, jotka ovat työskennelleet näiden eri osien puolesta Euroopan ulkosuudenhallinnon perustamiseksi rouva Gresle ja herra Rivellini ovat työskennelleet varainhoitoasetuksen osalta ja herra Rapkai sitten henkilöstösääntöjen muuttamiseksi ja herra Kolteri ja herra Surjan sitten talousarvioesityksen osalla. Neuvosto on hyväksynyt, kuten tiedätte, Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen jotta se, mutta jotta tämä palvelu saataisiin nyt tehokkaasti sitten käyttöön, me tarvitsemme kolme eri instrumenttia, joista tässäkin on puhuttu. Näihin kaikkiin mietintöihin on vaadittu yhteistyötä komission, parlamentin ja neuvoston välillä, ja kukaan ei olisi näissä voinut päästä sopimukseen yksinään. Työtä on tehty hyvin tehokkaasti tänään voimme olla iloisia ja onnitella itseämme tästä hyvästä tuloksesta, johon olemme päässeet tämän yhteistyön vuoksi, jotta nyt saamme sitten sopimukset näistä kolmesta osa-alueesta aikaan. Ja sitten voimme ensi viikolla hyväksyä toivottavasti neuvostossa tämän asian lopullisesti. Kuten tiedätte, palvelu voitaisiin saada perustettua ja, ja voimaan jo ensimmäinen joulukuuta alkaen. Täällä kaikki ovat jo puhuneet tästä asiasta. Minä haluaisin korostaa tämän asian historiallista ulottuvuutta. Tämähän on yksi Lissabonin sopimuksen tärkeimmistä osatekijöistä – se, että saamme Euroopan ulkosuhdehallinnon todella toimimaan. Sillä tavoin voimme taata Euroopan ulkosuhteiden näkyvyyden, niiden vahvistamisen ja sen, että niitä hoidetaan yhdenmukaisesti. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, se on vain alkanut vasta. Meidän täytyy pyrkiä täyttämään tavoitteemme ja olen varma, että Lady Ashton pyrkii tekemään tätä työtä hyvin määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tässä työssä. Ja lopuksi vielä, herra puhemies, Haluaisin vielä kiittää Euroopan parlamenttia sen hyvästä yhteistyöstä ja rakentavasta lähestymistavasta, jota se on osoittanut tässä asiassa. Kiitos. Thank you, Mr. Sarasvolski, woman. Herra Sarasvolski, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Ulkoasevaliokunta on laajalla enemmistöllä ollut sen puolesta voimakas ulkoasehallinto, joka on parlamentin valvottavissa, voimakas, sikäli myös se on yhteisöllinen, niin että se edustaa kaikkia 27 jäsenvaltiota kunnioittaa maantieteellistä ulottuvuutta ja sitä, miten monimuotoinen unioni nyt on. Puoli vuotta sitten maantieteellinen tasapaino ei ollut tärkeä kysymys, sitä se on kuitenkin edelleen, ja kohta seitsemän päätöslasemassamme ja artikla 6 kohta 6 muistuttavat tästä. Myös 2000 uutta jäsenvaltiota edustavaa parlamentin jäsentä tulee tarkkailemaan tätä Maantieteellinen tasapaino otettiin huomioon huomattavasti suunnassa määrin kuin alkuperäisessä esityksessä, vaikkakaan ei riittävästi. Aina lähtökohta ole oikea. Me uskomme, että kaikki miehet ja naiset ovat tasavertaisia, eikä sitä, että toiset ovat tasavertaisempia kuin muut, mitä tulee myös ulkoa suhdehallintoon ja, ja lähdemme liikkeelle siitä, että odotamme Rova Ashtonin korjaamaan sensuurin, joka on kohdistunut uusien jäsenvaltioiden edustajiin. Kiitos. Ja nyt sitten edustaja Färm, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kära kollegor, Parhaat kollegat, komission jäsenet, neuvoston edustajat, ulkoasiain valiokunnan valmistelijana – varainhoitoasetuksen suhteen olen Madridin sopimukseen tämän ajatuksen perustanut. Tarvitaan avoimuutta, tarvitaan läpinäkyvyyttä, ennen kaikkea tarvitaan äh, näitä poliittisesti painavia toimia varten äh, kunnolliset äh, budjetti puitteet ja tarvitaan valvontaa näiden äh, äh, delegoitujen säännösten äh, valvomisen suhteen, ettemme kadota kokonaiskäsitystä. Ennen kaikkea kyse on siitä, että kansalaisten täytyy voida tietää, mitä täällä oikein tapahtuu. Me olemme taistelleet kovasti, mutta kyllä varmasti voin todeta, että olemme saaneet ulkosuhdepalvelulle nyt hyvän pohjan ja parlamentti voi todella sitä valvoa, samoin kansalaiset, ja tämä on hyvä asia. Kiitos. Mr. Kaczmarek. Edustaja Kasmarek, yksi minuutti. Państwo, opinia Komisji Rozwoju w sprawie... Hyvät naiset ja herrat, DEVE-valiokunnan lähestymistapa tähän asiaan tai mielipide tästä asiasta on myönteinen. Tuemme tätä mietintöä ja erityisesti tätä henkilöstön, henkilöstön rekrytoinnissa tehtyä päätöstä. Sitä, että heitä rekrytoidaan myös muista toimielimistä. Herra Rapkai on jättänyt myös muita tarkistuksia liittyen ulkosuhdehallinnon henkilöstöön ja ne otettiin mukaan tuohon poliittiseen sopimukseen, erityisesti mitä tulee maantieteelliseen sukupuolten väliseen tasapainoon. Varsinkin kun ajatellaan sitä, että työntekijöitä pitäisi saada kaikista jäsenvaltioista, kaikista diplomaattikunnista, toivon, että tämä uusi ulkosuhdehallinto todella nyt sitten arvostaa kehitysyhteistyötä eikä pidä sitä minään ulkopoliittisena porkkanana. Tämä olisi tärkeintä meidän valiokunnallemme. Kiitos. Ja nyt sitten edustaja De Kaiser, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président, madame Ashton. Euh, Kiitos, herra puhemies. Mekin toivomme, että ulkosuhdehallinnosta tulee tasapainoinen niin, että siellä on edustajia pienistä ja suurista maista. Nämä kiintiöt eri maista, niitä ei toisaalta voida ottaa käyttöön, koska meidän pitää pyrkiä saamaan kaikkein pätevimmät ihmiset tähän ulkosuhdehallintoon niin, että toisaalta sitten kuitenkaan henkilöstön tasapaino ei vaarannu. Jo, jos tällainen epätasapaino, ja kun se nyt huolettaa monia ihmisiä, niin samallahan tiedämme, että epätasapaino voi valua sinne organisaation rakenteisiin asti. Hyvä edustaja Ashton, me tiedämme, että näin on joissakin tapauksissa käynyt. Ja tästä syystä ryhmäni haluaisi ilmoittaa, että, tukee, että se tukee teitä ja luotamme teihin ulkosuhdehallinnon perustamisessa. On totta, että ongelmia yhteistyössäkin on ollut. Esimerkiksi vastuuvapaus voi olla ongelmallinen asia, mutta toivotan teille onnea työssänne. Thank you. Kiitos, herra Arif, minuutti. Niin, puhemies, korkea edustaja, mekin olemme iloisia, että tästä, tässä työssä on päästy näin pitkälle, kun pyritään luomaan perustaa Euroopan ulkosuhdehallinnolle – Minäkin haluan kiittää esittelijöitä heidän laadukkaasta työstään. Toivottavasti tästä tulee hyvin eurooppalainen diplomaattikunta, jotta siinä heijastuisivat kaikkien 27 jäsenvaltion edut. Tästähän äänestetään huomenna. Tällä tavoin me voisimme ulkosuhdehallinnolla vastata kaksinkertaiseen haasteeseen, taata, että Euroopan unionilla on yhdenmukainen ulkopolitiikka ja samalla myös huolehtia kauppapolitiikasta. En epäile, että ulkosuhdehallinnon on tehtävä yhteistyötä myös kauppapolitiikan toimijoiden kanssa, samalla kun se pyrkii ottamaan huomioon myös kaikkien jäsenvaltioiden ulkopoliittiset päämäärät. Lopuksi haluaisin vielä alleviivata sitä, että meillä on tiettyjä tavoitteita lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä mutta että ulkosuhdehallinnon on oltava itsenäinen toimija. Thank you, Mrs. Nainski. Kiitos, edustaja Nimski. Kiitos, puhemies. Omasta puolestani haluaisin tukea Rova Gresslen ja herra ja samoin kuin herra Rapkaita. Ne ovat tehneet todella hyvin paljon työtä. On selvää, että ulkoisuushallinnon luominen on mutkikas poliittinen prosessi, jossa meidän pitäisi pyrkiä löytämään tasapaino intressien ja jäsenvaltioiden edustuksen välillä. Samaan aikaan hallinnon tulisi olla voimakas ja se pitäisi muuttaa Eurooppa avaintoimijaksi kansainvälisellä näyttämöllä. Samaan aikaan haluaisin ilmaista pahoitteluni siitä, että ehdotus, joka koskee maantieteellistä tasapainoa, jota tuettiin ulkoasehallinnossa ja budjettivaliokunnassa, ja joka on Euroopan parlamentin päätöslauselman mukainen, joka hyväksyttiin 8. heinäkuuta, ei heijastu rakkain mietinnöstä. Siksi, Rova Ashton, käännynkin teidän puolenne, koska te olette henkilö, jolla on suurin intressi siinä, että koko Euroopan unioni on motivoituna ja energisesti teidän takananne, joten toivon, että te tulette ottamaan huomioon maantillisen tasapainon omassa hallinnossanne. Kiitos. Kiitos puhemies, rouva komission hyvät kollegat. Budjettivalvontavaliokunnan nimissä pidän hyvänä sitä, että luodaan uusi elin, joka on tärkeimpiä Lissabonin sopimuksen toteutuksia. Uusi hallinto luonnollisesti on sellainen, että tarvitsee budjetin, mutta yhtä tärkeää on myöskin määritellä se ja vastata siitä, että toimi on budjetin perussääntöjen mukaista ja siksi, että toiminnan täytyy olla ennakolta arvioitavaa. Meidän valiokunnassa me käytiin tästä keskustelua ja tämä ottaa esille. Hyvin tärkeää on se, että on, luodaan asianmukaiset säännöt yksikön toiminnalle. On tärkeää huolehtia siitä, että tehtävät ja lähtö, varoitus otetaan kaikessa huomioon, että huomioon myöskin se, että menot ovat tehokkaasti toteutettuja. Uuden hallinnon tärkeän tehokkaan toiminnan osalta on tärkeää se, että se on avoin, yksinkertainen rakenne, mitä tulee varojen, resurssien käyttöön. Henkilöstö tulee kolmesta taho, taholta, jäsenvaltioista, toimielimistä ja asiantuntijoista. On tärkeää, että elinet ovat mukana jäsenvaltioiden ja toimielinten työntekijät, että ovat tasa-arvoisia tässä toiminnassa. Siksi koulutus on erityisen tärkeää ja on tärkeää myöskin se, että valinta tapahtuu yhtenäisillä periaatteilla. Budjettivalvontavaliokunta tulee vuosittain seuraamaan tätä. Thank you, Mr. Kiitos sitten edustaja Paltsitis, minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät komission jäsenet, Hyvät kollegat, minäkin haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä tästä hyvästä työstä. He ovat suhteellisen nopeasti päässeet poliittiseen sopimukseen muiden EU-toimielinten kanssa ja ovat samalla luoneet perustan Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Olen varma siitä, että tämä palvelu tulee tuottamaan todella hyviä tuloksia ja muokkaamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se varmistaa tai parantaa myös EUn näkyvyyttä kansainvälisellä tasolla. Totta kai siellä täytyy pyrkiä ottamaan huomioon taloushallinnon hyvät periaatteet. Kuluthan ja kulutarpeet arvioidaan ensimmäisen vuoden, toimintavuoden jälkeen, kun parlamentti saa tuon toimintakertomuksen – myös Euroopan parlamentilla on ulkosuhdehallinnon toiminnassa hyvin vastuullinen rooli. Me olemme vastuussa sen menojen tarkkailusta ja varmistamme myös sen, että lisäarvoa syntyy. Kiitos. Kiitos. Edustaja Svifka. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani Ashton, pani... Kiitos puhemies. Rova Ashton, komission jäsenet. Olen iloinen siitä, että kukaan tässä talossa ei epäile sitä, etteikö tämä mm, ulkosuhdehallinnon toiminta olisi tärkeää. Viime kuukausien työ on kohdistunut siihen, että tällä hallinnolla olisi kunnollinen oikeusperusta ja tulevaa toimintaa varten. Meillä on ollut aika rajoituksia ja neuvottelut olleet vaikeita, mutta lopuksi pääsimme sopimukseen komission neuvoston kanssa ja toivon, että saavutettu kompromissi tulee johtamaan myönteiseen tulokseen lopuksi, koska komissio on esittänyt sellaisia ehdotuksia henkilöstösääntöjen, jotka olisivat soveliaita uuden hallinnon osalta, niin että varmistetaan sen riippumattomuus ja että sillä olisi teknistä asiantuntemusta. Toivon, että tarkistukset, jotka eilen tehtiin, varmistavat sen, vaikka en täysin tyytyväinen niihin ennen kaikkea yhteen asiaan. Minusta maantieteellisen tasapainon kysymys olisi paremmin voitu ottaa huomioon tekstissä. Olen tyytyväinen siihen, että korkea edustaja on tehnyt, esittänyt julkilausumaan, että hän erityisesti reagoisi kysymykseen siitä, että vanhat jäsenvaltiot ovat, ovat hiukan, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana hallinnon toiminnassa ja toivon, että hän raportoi meille siitä, miten hallinto tulee toimimaan. Diplomatian tulee olla eurooppalaista ja työntekijän kansalaisuuden ei pitäisi olla kovinkaan tärkeä, mutta totta kai juuret ovat tärkeät. Ja se varmasti vaikuttaa siihen, miten me näemme maailman ympärillämme. On totta, että on jäsenvaltioita, jotka ovat aliedustettuina kaikissa toimielimissä. Jos haluamme erilaisia, mutta kuitenkin yhtenäisiä, sen täytyisi heijastua kunnolla. Siksi me halusimme maantieteellisen tasapainon mukaan tekstiin. Kysymys ei ole kiintiöistä jäsenvaltioille. Haluaisin kiittää esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin sanota, sanoa Rova Ashtonille, että toivon, että yhteistyömme hyötyy tulevaisuuden toiminnassanne. Thank you. Kiitos, edustaja Svoboda. Kiitos, puhemies. Aivan ensiksi haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijöitä heidän tekemästään hyvästä työstä ja aikasaaduista kompromisseista. Tietenkään kaikki eivät ole tyytyväisiä ja ymmärrän oikein hyvin huolen maantieteellisen tasapainon kysymyksestä, mutta voin vakuuttaa Sarjus Volskille, että kyse on paitsi uusista jäsenvaltioista, myös meistä muista. Ja paitsi, että on huolehdittava tästä myös sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta. Otamme tämän hyvin vakavasti ja varmasti pidämme kiinni siitä, että asiat hoidetaan. Kyse on yhteisestä ulkosuhdehallinnosta. Haluamme sen olevan erittäin laadukasta, eikä tässä varmastikaan ole minkäännäköistä ristiriitaa. Asiat saadaan varmasti kuntoon. Nyt on toiminnan aika. Nyt on aika osoittaa innostusta ja sitä, että Euroopan unioni todella toimii kansainvälisellä areenalla yhtenä. Ja on tärkeää, että saamme aikaan hyvän tuloksen lähi -idässä. Kyse on siitä, että on oltava paitsi maksaja, myös todella tärkeä toimija. Ja kyse on myös näkyvyydestämme ja kyse on siitä, että haluamme, että meidän arvomme heijastuvat toiminnassamme. Meidän on oltava samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa – niin, että voisimme yhdessä torjua terrorismia ja huolehtia globaalistumisen haasteista. Meidän tarkoituksemme ei suinkaan ole uusien valtioiden nousun estäminen. Ei, vaan kyse on nationalismin e- nousun estämisestä. Esimerkiksi kun puhutaan Kiinasta ja muista valtioista. Ja kaikkein olennaisimpia kysymyksiä, arvoisa korkea edustaja, tässä nyt täytyy hoitaa niin, että monenväliset kansainväliset toimijat saadaan toimimaan niin, että Euroopan unionin painoarvo myös otetaan huomioon ja että hyväksytään se, että on uusia toimijoita maailmanlaajuisella areenalla. Meidän ulkosuhdehallinnollamme tulee olemaan uusia tehtäviä ja diplomaattimme tarvitsevat näiden huolehtimiseen tukea. Belgian edustajat tuossa totesivat, että tukevat korkea edustaja on hyvä, että sitoudutte tähän työhön ja onnittelette häntä, mutta mutta kyllä täytyy myös tunnistaa, ettei tässä ole mitään järkeä siinä, että pelataan eri toimijoita toisiaan vastaan. me täällä parlamentissa haluamme todella edustaa voimakasta Eurooppaa ulospäin. Kiitos. Kiitos edustaja Wikström. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä, joka on todella ollut toimivaa. Rouva Ashton, teidän tehtävänne ei ole helppo, kun tämän yhteisen eurooppalaisen ulkosuhdehallinnon nyt saatatte jaloilleen, mutta parlamentti on yhdessä neuvoston ja komission kanssa luonut perustan tehokkaalle edustukselliselle järjestölle, joka todella edustaa Eurooppaa ja eurooppalaisia arvoita ja etuja kaikkialla maailmassa. EUn vahvuushan on sen moninaisuudessa. Euroopan unionin ihmiset tulevat eri taustoissa, heillä on erilaiset taidot ja erilaiset kokemukset ja näin voidaan luoda ulkosuhdehallinto, joka on naisten ja miesten käsissä, naisten ja miesten, jotka tulevat kaikkialta Euroopan unionista. Tämä antaa meille vahvuutta, eikä saa olla epäilystäkään siitä, etteivätkö kyvyt ja meritit ole taustalla, kun näitä henkilöitä palkataan ulkosuhdehallinnon palvelukseen. Euroopan parlamentin motto on hieno, yhtenäisiä moninaisuudessa ja tämä on asia, johon me kaikki olemme sitoutuneet. Tämä, nämä ovat painavia sanoja ja minä toivon, että teidän johdollanne ulkosuhdehallinto hallinnosta tulee aito eurooppalainen palvelu, joka todella edustaa kaikkia kansalaisiamme kaikissa jäsenvaltioissa, kaikkia naisia, kaikkia miehiä. Ja ne ihmiset, jotka ulkosuhdehallinnon palveluksessa meitä edustavat, toivottavasti todella sydämessään tuntevat, että he haluavat koko unionia edustaa. Ja toivotan kaikkea menestystä tälle työlle. Kiitos. Kiitos edustaja Brandner, kaksi ja puoli minuuttia. I would like to congratulate... Hyvät kollegat, minäkin haluaisin onnitella meitä kaikkia siitä, kuinka pitkälle olemme tänään päässeet. Meillä on etusijalla edelleen kehitysyhteistyön tavoitteet ja myös tämä yhteisömekanismi. Me olemme nyt luoneet perustan osallistavalle palvelulle, josta tulee laadukas ja yhteistyöhenkinen. Hyvä, että täällä otettiin e- esiin myös koulutus ja maantieteellinen sukupuolten välinen tasapaino. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltion edustajia ja korkeaa edustajaa. Tässä hallinnossa tulee työskentelemään yhdessä 27 jäsenvaltion edustajat. Mikä sen tuoma lisäarvo oikein on? Minusta tämä on vielä auki. Meidän täytyy pyrkiä saman aikaan tehokasta koordinaatiota eri politiikan alojen välillä. Silloin voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Toisekseen meidän täytyy pyrkiä kehittämään kriisinhallintaa ja konfliktin ehkäisemistä. Tämän tulee olla EUn tärkein prioriteetti. Meillä täytyy olla sopivat rakenteet, joilla tähän päästään – meidän pitää myös hyödyntää synergiaa komission ja neuvoston välillä. Tarvitaanko tässä nyt lisää suurlähettiläitä tai lähettiläitä? Nyt eletään jo 2000-luvulla. Minusta virallisen muodollisen diplomatian aika on jo jäänyt taakse. Tarvitsemme erilaisia palveluita. Toivottavasti tämä orgaaninen palvelu ja henkilöstön rekrytointi heijastaa nyt näitä asioita, kuten aiemmin luvattiin, ja tuottaa meille lisäarvoa niin, että jokainen jäsenvaltio pääsee tästä osalliseksi. Konfliktin, ennaltaehkäisyn ja siviilikriisinhallinnan tulevat olla toiminnan keskiössä. Toisekseen ihmisoikeudet. Me haluamme, että ulkosuhdehallintoon tulee ihmisoikeuksien asiantuntijoita korkeimmalta tasolta. Tämän keskiön saattaminen ei kuitenkaan lopu, lopu rekrytointiin, vaan sen tulee heijastua kaikkeen muuhunkin toimintaan, esimerkiksi mandaatteihin. Ja tässä mielessä minusta olisi hyvä ajatus tuottaa jonkinlainen tarkastelu ihmisoikeusasioista, jotta voitaisiin oppia menneistä toimista tulevaisuutta varten. Toivotan teille ja meille kaikille onnea tässä työssä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Panie przewodniczący. Puhemies. Euroopan unioni on kaksikymmentäseitsemän jäsenvaltion unioni se mitä se heijastuu myös sellaisen instituution rakentamisessa, jonka tehtävänä on edustaa meitä ulospäin. Voi tietysti ajatella, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole tulleet kunnolla kohdelluiksi ajatellen tällaisen hallinnon luomista. Sen tulisi heijastaa kulttuurin ja perinteiden monimuotoisuutta Euroopassa diplomatian alueella. Siksi olemme tehneet tarkistuksen, jossa vaaditaan, että tekstiin tulee mainita maantieteellisestä tasapainosta, jotta kun on kysymys hakijoista, on yhtä yhtäläinen pätevyys, silloin ratkaiseva olisi maantieteellinen tekijä. Kysymys ei ole siitä, että tiukasti haluaisin ottaa käyttöön tällainen kriteeri, vaan että käyttöön sitä tällaisena lisäkriteerinä. Tämä korjaisi tasapainon puutteen, joka tekstissä on, ja tätä kautta syntyisi aikaa myöten parempi maantieteellinen tasapaino. Tämä varmistaisi sen, että pätevyys olisi edelleenkin kaikkein tärkeintä, koska se on totta kai edellytys sille, että saadaan kunnollista toimintaa. Kiitos edustaja Maier, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin käyttää tämän päivän ensimmäisen puheenvuoron äh, GUENGEL-ryhmän nimissä ja osoittaa solidaarisuuden sanat äh, niille ranskalaisille lakkoilijoille, jotka Sarkosiin toimia vastaan nyt protestoivat. Neuvoston äh, edustajat tulivat tänne ruuhkan vuoksi myöhään, mutta kyse on kyllä ihan lakosta ja tässä pyritään äh, tätä äh, antisosiaalista toimintaa Euroopassa äh, estämään. Ryhmäni huomenna joutuu äänestämään vastaan. Se ei äänestä tyhjää, se ei äänestä vastaan. Äänestämme siis tyhjää. Me nimittäin emme ole tyytyväisiä tähän lopulliseen ulkosuhdehallintomalliin. Tätä ei ole muutettu toivomallamme tavalla. Ja tämä rakenne ei mielestämme ole oikea ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Kansallisissa parlamenteissa, ainakin omassa maassani, käymme hyvin tärkeää demokraattista taistelua turvallisuuden puolesta. Ja kun tässä nyt kaiken näköistä ulkosuhdetoimintaa ollaan perustamassa parlamentaarinen valvonta ei ole tarpeeksi syvältä luotaavaa ja tästä syystä joudumme todella äänestämään tyhjää. Kiitos. Kiitos edustaja Maijer. Hiukan puhuitte liian kauan nyt tästä Ranskan tilanteesta. Siellähän faktat puhuvat puolestaan. Edustaja Provera. Nel definire la struttura del nuovo servizio diplomatico. Non... Kiitos. Kun nyt katsomme, mikä on Ukrainan rakenne, emme saa toistaa menestyneen virheitä, miten me saadaan aikaan tehokas äh, hallinto, joka oli liian kallis, mitä eurooppalaisempi tämä hallinto on. Sitä, se ei kuitenkaan merkitse sitä, että, että me se katsoa pelkästään maantieteellistä jakaumaa tai sukupuolia. Totta kai kaikki jäsenvaltiot tulisi olla mukana uuden hallinnon toiminnassa ja myös paljon naisia pitäisi olla mukana. Mutta tietenkään se ei saa tapahtua pätevyyden kustannuksella. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me annamme kaikille samat mahdollisuudet luoda uraa ilman, että on syrjintää. Mitä tulee koulutukseen, me olemme luoneet Firenzeen laitoksen, joka todellakin on erinomainen. Ja kysymys ei nyt ole kenties siitä, että olisi että luodaisiin nyt uusi akatemia, joka olisi kallis, olisi kuin järkevää. Kiitos edustaja Wertman. Kiitos. Parhaat kollegat, Euroopan valtioiden tehokas etujen ajaminen kansainvälisillä estradeilla perustuu siihen, että puhumme yhdellä äänellä. Nyt ulkosuhdehallinnon puitteissa tämä toiminta pyritään pohjaamaan yhteisiin kehyksiin. Rakenteethan ovat jo olemassa ja nyt tarvitaankin avoimuutta ja todella tilivelvollisuutta ja selkeää valvontaa juuri esimerkiksi menojen ja henkilöstön toiminnan suhteen. Palvelun on nivouduttava komission rakenteisiin ja Euroopan parlamentin budjettivallan käyttäjänä ja valvojana on saatava kaikki tiedot. Neuvoston vastuuvapauden myöntäminen on edelleen pöydällä Muistuttaisin tästä. Ja jäsenva- kaikkien jäsenvaltioiden on oltava edustettuna toiminnassa yhtäläisellä tavalla. Ja tästä tulevatkin mieleen naiset. Naisten osuus on aivan liian pieni ja minä vaadin, että näihin tehtäviin etsitään kyvykkäitä naisia, sillä heitä kyllä on. Kiitos edustaja Brock, kaksi minuuttia. Puhemies, rouva varapuheenjohtaja, herra komission jäsen, parhaat kollegat. Frank eh, Sinatra kutsuttiin ääneksi, mutta mitäpä tämä ääni olisi ollut eh, ilman hienoa orkesteria. Ja te, Rova Aston, olette nyt Euroopan ääni ja ulkosuhdehallinto on teidän erinomainen orkesterinne toivon, että käytämme tätä orkesteria saadaksemme kohotettua Euroopan, nostettua Euroopan ääntä. Euroopan tärkein tavoitehan on rauhan turvaaminen Euroopassa. Tässä on onnistuttu. Ja nyt meillä ovat kansainväliset haasteet, kuten energiaturvallisuus, terrorismin torjunta, globaalistuminen ja niin edelleen. Ja tällä hallinnolla tulee olemaan merkittävä rooli näiden haasteiden äh, hoitamisessa ja juuri teidän äänenne ja teidän orkesterinne ovat tässä nyt äärimmäisen tärkeitä. Euroopan parlamentin roolia on myös vahvistettava muun muassa budjettialalla ja näin voidaan huolehtia siitä, että äh, asiat hoidetaan hyvin ja myös tämä henkilöstökysymys siitä, että 60 prosenttia tulee yhteisön henkilöstöstä. Myös maantieteellinen äh, tasapaino ja naisten ja miesten äh, tasa-arvon huomioon ottaminen ovat kysymyksiä, joista me olemme huolehtineet. Ja tämä on aivan erinomainen äh, saavutus Euroopan parlamentilta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että avulla me on saatu aikaan tällainen hyvä kompromissi. Ja hyvät naiset ja herrat, meidän on myös nyt katsottava, miten tätä välinettä käytetään. Me olemme kyllä joustavia, mutta myös tiukkoja ja painostamme teitä ja kaikkia, jotta rouva Ashton todella saa huolehdittua tästä tehtävästään. Me tuemme teitä, mutta kyllä me myös kritisoimme teitä, jos emme ole kanssanne jostain samaa mieltä. Sillä tässä kysymyksessä, jos haluamme todella kunnollisen tulevaisuuden, meidän on tehtävä yhteistyötä. Thank you. Kiitos edustaja Severin, kaksi ja puoli minuuttia. There will be no any success. Yhdistynyt Eurooppa ei voi onnistua, ellei sillä ole pitkälle kantavaa visiota siitä, kuinka yhteisiä intressejä edistetään Euroopan unionin rajojen ulkopuolella globaalilla tasolla. Tällainen visio tarvitsee tuekseen vakaan ulkosuhdehallinnon. Tällainen palvelu ei voi toimia tehokkaasti, jos sillä ei ole henkilökuntaa, joka on rekrytoitu taitojen perusteella. Varmasti meistä kaikki ovat tästä asiasta samaa mieltä. Yksityiskohdat ovat tässäkin tärkeitä. Nämä yksityiskohdat muuttivat tekniseksi tarkoitetun mietinnön poliittiseksi mietinnöksi ja poliittiseksi kesku- keskusteluksi, joka nyt uhkaa viedä meidät harhaan meidän täytyy tarkastella suhdetta kiintiöiden ja toisaalta merittien välillä, uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Pitää pyrkiä takaamaan se, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia kohdellaan tasavertaisella tavalla. Merittikriteeristön on heijastuttava kaikessa henkilöstövalinnassa. Sen on tapahduttava tasapainoisella tavalla niin, että myös suuret, pienet, vanhat, nuoret miehet ja naiset voivat yhdenvertaisella tavalla tulla rekrytoiduiksi. Uusien jäsenvaltioiden keskuudessa saatetaan tuntea, että heitä hiukan syrjitään. Meidän tulisi kohdella niitäkin kunnioittavasti, sillä meidän yhtenäisyytemme on erittäin tärkeä tässä asiassa. Emme kyseenalaista tätä kriteeristöä, vaan sitä, että kuinka paljon, millaisia takuita meillä on siitä, että asia tulee myös heijastumaan käytännössä. Edut ovat totta kai ilmiselvät. Toivon vain, että korkea edustaja korjaa tämän asian tulevaisuudessa ja pyrkii saattamaan tämän tasapainon voimaan myös ulkosuhdehallinnossa. Toivon, että Euroopan tuleva diplomaattiakatemia tai jokin sellainen auttaa meitä tuottamaan eurooppalaisia diplomaatteja, jotka ovat lojaaleja meidän yhteisille intresseillemme ja samalla myös taitavia. Kiitos. That was perfect, sir. Kiitos. Sepä oli juuri täydellisen pituinen puhe. Sitten edustaja Kebrandi, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu ulkosuhdehallinnon organisaatiosta – keskittyy nyt hyvin pitkälti siihen, mutta älkäämme unohtako tätä suurta kokonaisuutta, sillä tässä ollaan nyt todella kulkemassa kohti todellista eurooppalaista yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Myös omassa maassani uudessa hallitussopimuksessa todetaan, että tämä Euroopan ulkosuhdehallinto saa hyvin paljon sitä vastuuta, joka aiemmin oli hallituksella, esimerkiksi konsuliasiat, mutta myös muut diplomaattikysymykset parhaalla tavalla hallitussopimuksen mukaan voidaan hoitaa Euroopan tasolla. Kyse on yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta avoimuus on äärimmäisen tärkeää, samoin kuin tilivelvollisuus niin, että tämä toiminta on todella sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. Ja nyt ollaan päästy sopimukseen asioiden käynnistämiseksi, mutta emme halua vaarantaa tätä kaikkea ja niiden hyvin yksityiskohtiin menevien vaatimusten kautta, joita Euroopan parlamenttikin on yrittänyt esittää. Tätä me liberaalit emme halunneet. Minun ryhmäni on tämän hyvän kompromissin takana täysin rinnoin ja toivon, että huomisen äänestyksen jälkeen asiat saadaan todella käyntiin. Kiitos. Kiitos edustaja Tanok, yksi minuutti. Kiitos, että luodaan tällainen Euroopan hallinto siitä on puhuttu paljon korkeudesta. Ashton ansaitsee kunniossa siitä, että on aikaan konsensusta aikana, jolloin Euroopan johtajia on häirinyt eurovyöhykkeen kriisi. Meille konservatiiveille me olemme olleet tätä vastaan. Luodaan tämän hallinto, koska, koska katsomme, että jäsenvaltiot ei harjoittaa ulkopolitiikkaa, mutta kun sen ollaan luomassa, me tulemme olemaan rakentavia huolehtiaksemme siitä, että Britannian etuja ajetaan asianmukaisesti. Yksi on se, että pyrimme ajamaan sitä, että brittiläiset diplomaatit ovat mukaan tähän toimintaan, koska kuningaskunta on aliedustettuna EUn toimielimissä. Tämän hallinnon tulee ennen kaikkea perustua pätevyydelle, ansioille. Jäsenvaltiot tekevät paljon leikkauksia julkishallintoonsa. EUn täytyy ymmärtää, miten tärkeää ovat tiukat säästötoimet silloin, kun on kysymys ennen kaikkea ulkosuhdehallinnon budjetista. Tämä on tärkeää, jos ulkosuhdehallinnon uskotaan, halutaan saavan luottamuksen ja hyväksynnän kaikkien kansalaisten silmissä Euroopassa. Mr. Tannock, you said that the, EU... E Edustaja Tanok, sanoitte, että EU on aliedustettuna ulkosuhdehallinnossa. Tarkoititteko kenties yhdistettyä kuningaskuntaa? Niin, kyllä. Aivan, yritin, yritin tässä vain selventää asiaa. Sitten edustaja Mastalka minuutti. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Formující se evropská... Kiitoksia, puhemies. Ulkosuhde hallinto on nyt uusi väline, joka meillä on käytettävissämme, kun ulkotoimia hoidetaan nyt yhteisön kautta. Ja puolustuspolitiikka on kysymys, joka edelleen jää jäsenvaltioiden vastuulle. Samoin on olemassa veto-oikeus esimerkiksi eh, mm, Irakin tai eh, Kosovon eh, sotaan osallistumisen aikaan näin ei ollut. Ja meillä on oltava kattava agenda ja on huolehdittava siitä, että ne päätökset, joita – tehdään, tehdään jäsenvaltion yhteisellä päätöksellä. Uudet jäsenvaltiot on otettava myös huomioon. Usein niiden tilanne on jäänyt muiden, muita huonommaksi. Euroopan ulkosuudenhallinnon ajatusta ei ikään kuin toivotettu tervetulleeksi Euroopassa, mutta silti tässä se on pystytty myymään meille sillä, että se on kustannusneutraali. Mutta sitä se ei suinkaan ole. Sen rakentaminen maksaa vielä 34 miljoonaa euroa lisää kuin ne yli 100 miljoonaa euroa, jotka siihen on jo budjetoitu. Tämä kaikki ennen kuin ulkosuhdehallinto edes toimii. Tämä vaatii nyt komission sisäiseltä tarkastukselta parempaa työtä. Madridissa sovittiin, että ulkosuhdehallinnosta tulee erillinen yksikkö, jolle tulee omat sisäinen tarkastus ja omat tarkastajat. Nyt näyttää siltä, että Madridissa tehty sopimus, kesäkuussa tehty sopimus ei ollutkaan kiveen hakattu. Nyt tämän palvelurakennetta ollaankin muuttamassa. Lissabonin sopimuksen mukaisen palvelun toteuttaminen näyttää nyt olevan aika häpeällisessä vaiheessa. En ole yllättynyt. Veronmaksajathan tässä nyt kuluista sitten huolehtivat. Kiitos. Mr. Hart. Kiitos edustaja Hartung Yksi minuutti. Voorzitter, dank u wel. Kiitos puhemies. Onpa tämä surullinen ja dramaattinen päivä. Me puhumme uuden ulkosuhdehallinnon rahoituksesta, mutta se mitä Alankomaiden kansalaiset sanoi Lissabonin sopimuksesta on unohdettu ja nyt meidät pakotetaan tähän. Ulkosuhdehallinto tulee maksamaan miljoonia ja miljoonia ylimääräisiä euroja paitsi tänä vuonna myös tulevina vuosina. Eurokraatit maksavat ja mitä saavat kansalaiset, eivät yhtään mitään. PVV ei koskaan ikinä ikimaailmassa tule tätä hyväksymään ei ulkosuhdehallinnolle, kyllä todelliselle vapaudelle ja demokratialle, joka perustuu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Kiitos edustaja Koslovski, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me olemme keskustelemassa sitä, minkälaisen muodon ulkosuhdehallinto tulee saamaan, mutta emme saa unohtaa, muuttaa maantieteellistä tasapainoa ja henkilöstön kokoonpanoa ulkosuhdehallinnossa. Tällä hetkellä ihmisten määrä 15 jäsenvaltioista, vanhoista jäsenvaltioista on huomattavasti suurempi kuin henkilöiden määrä uusista jäsenvaltioista. Muutama tilastotieto. Meillä oli kaksi suurlähettilästä yli sadasta uusista jäsenvaltioista – 29 uuden lähettilään joukossa vain neljä on uusista jäsenvaltioista. Tämä ei voi olla lopullinen ratkaisu. Tämä ei voi olla standardi, jota ulkoasuhdehallinto noudattaa. Me haluamme kunnollisen maantieteellisen edustuksen ja tasapainon. Me emme voi luoda nykyaikaista hallintoa, joka toimii niin, että suojellaan kaikkien meidän intressejä. Emmekä voi olla siis koskaan tyytyväisiä tämän tyyppiseen hallintoon. Siirtymävaihe, jossa jäsenvaltiot ovat aliedustettuina, toivottavasti tulee päättymään. Se voisi olla yksi ratkaisu. Se voisi johtaa siihen, että jossakin vaiheessa maantieteellinen tasapaino varmistettaisiin ja Euroopan unionilla olisi todella ääni kansallisella areenalla. Kiitos edustaja Vigenin. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, komission varapuheenjohtajat, komission jäsenet, hyvät kollegat. Tänään parlamentissa keskustellaan viimeistä kertaa Euroopan ulkosuudenhallinnon perustasta. Huomenna tästä asiasta äänestetään ja silloin odotetaan sitten jo konkreettisia tuloksia. Tämän päivän keskustelu on osoittanut sen, että Euroopan parlamentti on se toimielin, joka nyt ohjaa ja antaa uusia ajatuksia tälle ulkosuhdehallinnolle ja valvoo, että se toimii tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Parlamentti pyrkii myös varmistamaan, että ulkosuhdehallinto tekee EUsta näkyvämmän kansainvälisellä tasolla. Tämähän on tulosta Lissabonin sopimuksesta. Kaikki sopimusta tukeneet haluaisivat nähdä ulkosuhdehallinnon onnistuvan. Hyvä korkea edustaja, haluaisin sanoa, että tässä on eräänlainen epätasapaino. Suurin osa kritiikistä on kohdistunut teihin henkilökohtaisesti tämän vuoden alusta, kun astuitte nykyiseen asemaanne. Uusilla jäsenvaltioilla on ainoastaan yksi edustuston päällikön paikka tällä hetkellä, ja se edustaa meistä suurta epätasapainoa. Maantieteelliseen tasapainoon tulee kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Se kulkee käsi kädessä pätevien ihmisten rekrytoinnin kanssa. Siksi toivomme teiltä suurempia ponnistuksia tämän asian eteen. Nyt edustaja Lambsdorff, minuutti. Kiitos puhemies. Ulkosuhdehallinto on yksi Lissabonin äh, mukanaan tuomista kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Ja nyt äh, rouva äh, Ashton tulee olemaan todellinen Euroopan ulkoministeri ensimmäinen 12. alkaen ja toivotan teille tässä menestystä. Olemme käyneet äh, varsinaisen poliittisen äh, kiistan, mutta se oli hyvin hedelmällinen kiista esimerkiksi juuri tilivelvollisuuden äh, vahvistaminen budjetti, valvonnan parantaminen ja se, että no, maantieteellistä kiintiötä ei nyt saada. Kuulostaa siltä välillä kuin kyse olisi kaikkein tärkeimmästä aiheesta. Esimerkiksi Saksa hyötyisi kovasti tällaisesta maantieteestä kiintiöstä, mutta minä sitä vastustan. Toisin sanoen Euroopan parlamentti on melkein onnellinen. Todella onnelliseksi se tulee, jos nyt käytätte tätä eh, tilaisuutta hyväksenne ja luotte todellisen, äh, todellisen rakenteen äh, kriisien ennaltaehkäisylle. Sitten olisimme todella onnellisia. Kiitos edustaja Piotrowski. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen surullinen nähdessäni, että ulkoasian valiokunnan esittämät toiveet maantieteellisestä tasapainosta jäivät huomioimatta – tämä asia on hyvin ongelmallinen. Henkilöstön työehdot ovat myös olleet keskustelun alla. Niiden tulisi heijastaa solidaarisuutta ja niiden ei tule antaa jäädä suurempien jäsenvaltioiden egojen alle. Tämä asia on korkean edustajan käsissä ja hän hän päättää sitten, ketkä nämä 150 paikkaa tulevat täyttämään. Nyt Puola esimerkiksi on saanut vain kaksi paikkaa, vaikka olemme jäsenvaltioista väestömäärältämme suurimpia. Miksi näin? Parlamentti päättää uuden ulkosuhdehallinnon talousarviosta. Kiitos edustaja Baldessare. Grazie arvoisa Kiitoksia, puhemies. Kun neuvoston päätös hyväksyttiin ulkosuhdehallinnon toimintatavasta ja organisaatiosta, meidän tulee tänään huolehtia siitä, että varainhoitoasetuksen muutoksen kautta saadaan toiminnalle pohja. Ja tässä ottaisin nyt yhden kysymyksen esiin. Neuvottelut tästä maantieteellisestä tasapainosta ja ylipäätään tämän diplomaattihallinnon henkilöstöstä ovat olleet ongelmallisia ja ehkäpä jotkut olisivat halunneet toisia kriteereitä juuri henkilöstövalintojen suhteen, siis kansallisuus. Mutta tätä ei hyväksytty, koska muut kriteerit tulivat esiin. Tässä nyt siis kansalliset kiintiöt eivät olisi toivottava ratkaisu, pikemminkin maantieteellinen ja miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Ja 50 vuotta Euroopan rakennustyötä on ollut käynnissä ja nyt saamme yhteisen diplomaattikunnan ja yhteistä ulkopolitiikkaa niin, että voimme yhteisiä etujamme ajaa kaikkialla maailmassa. Ja nämä virkamiehet edustavat koko Eurooppaa, eivätkä yhtä lä- yksittäisiä jäsenvaltioita, joiden diplomaatteina he ehkä aiemmin toimivat. Myös ähm, Rapkain mietinnössä tämä tehdään selväksi. Kiitoksia ja seuraava puhuja herra Taaleri, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospodina Potrebujemo močno Evropsko unijo. Me tarvitsemme voimakkaan 27 valtion unionin eikä vähemmistöä. Toivotamme menestystä ulkosuhdehallinnolle, sitä tarvitsevat kansalaiset, tarvitsee EU, tätä tarvitsee maailma. Miten voimme varmistaa sen, että ulkosuhdehallinto tulee kaikkien kansalaisten hyväksymäksi? Miten voimme huolehtia siitä, että se on menestyksekäs, että sitä tulee Euroopan kerma. Voimme varmistaa sen, että sillä, että hallintoon tulee mukaan diplomaatteja kaikista, kaikista jäsenvaltioista. Emme voi vaarantaa EUta enempää kuin jos vain kuusi kansallisuutta on edustettuna henkilöstössä, vaan kuudella jäsenvaltiolla on johtopaikkoja. Mitä muista jäsenvaltioista? Mitä uusista jäsenvaltioista? Toivon, että ette ole piittaamatta siitä, että Euroopan parlamentin valiokunnat ovat tehneet päätöksiä ja toivon, että kymmenen vuoden sisällä tilanne on saatu korjattua. Me tarvitsemme voimakkaan Euroopan unionin, joka koostuu 27 jäsenvaltiosta. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Sivic, myös yksi minuutti. Kiitos tässä ollaan pääsemässä nyt uuden menettelyn loppuun. Olemme luomassa uutta elintä. Minä edustan Puolaa ja kuuntelin kiinnostuneena, kuinka tätä Euroopan integraatiota nyt lähdettiin sitten viemään eteenpäin. Olen seurannut tätä kehitystä jo sotien jälkeisestä ajasta lähtien. Minusta olemme onnistuneet työssä erittäin hyvin. Parlamentti on ollut aktiivinen Tämä on kaikkien toimielinten onnistuminen, eikä vain yhden. Kyse on vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden integraatiosta. Emme voi kuitenkaan antaa itsellemme parasta arvosanaa tästä työstä, parantamisen varaa aina on, mutta korkean edustajan tulee nyt sitten valmistautua tekemään hyvin avoimia, läpinäkyviä päätöksiä. Rekrytointi on hoidettava ansioiden perusteella, jos varmistamme tämän, silloin jäsenvaltiosta ei varmaankaan tule kritiikkiä valintoja kohtaan. Hyvä. Kiitoksia ja teidänkin puheaikanne jo päättyy. Sitten Vlasikova minuutti. Arvoisat komission jäsenet, hyvä Lady Ashton, hyvät kollegat, tänään me puhumme hankkeesta, joka on ainutlaatuinen. Me puhumme yhteisestä ulkosuhdehallinnosta. Minun on todettava, että jokaisella asianosaisella on ne asiat, joita he eivät voi hyväksyä. Ja vaikka esittelijä sai aikaan kompromissin, joka olisi kaikkien kannalta hyväksyttävä, näin on. Toivon, että parlamentti huomenna tukee kompromissia. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että monet puhujat mainitsevat vain yhden näkökannan tästä aiheesta, joka on maantieteellinen edustavuus. Ajatus tämän hankkeen tulevaisuudesta ei ole noussut riittävästi esille. Minusta Euroopan unioni on menettämässä asemiaan ja ulkosuhdehallinto voi viedä EUn takaisin maailman tärkeiden toimijoiden joukkoon. Minä uskon, että Lady Ashton tulee valitsemaan sellaisen joukkueen, joka edustaa ei vain kaikkia 27 jäsenvaltiota, vaan pääasiassa edustaa EUta kokonaisuudessaan yhtenäisenä hankkeena. Sydämelliset kiitokset ja nyt äh, kuulemme puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Jälleen näitä puheenvuoropyyntöjä on äh, esitetty niin monia, että kaikille en puheenvuoroa voi myöntää. Valitettavasti joudun tässä nyt olemaan varsin tiukkana. Ensimmäisenä puheenvuorossa Rova Köstinger, yksi minuutti. Kiitoksia Rova puhemies. Ulkosuhdehallinto tulee tulevaisuudessa kantamaan hyvin keskeisen vastuun ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Ja jotta tämä toiminta olisi tehokasta ja saumatonta. Katson, että tiettyjen ehtojen tulisi täyttyä tähän, tästä, juuri tästä Kresle ja Rivellinikin puhuivat eri, eli nämä vuosittaiset toimintakertomukset, samoin kuin tietenkin vastuuvapaus valta Euroopan parlamentilla. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että jos yksittäisistä jäsenvaltioista tulevilla edustajilla on taloudellisia epäselvyyksiä, niin tästä myös kannetaan vastuu. Kiitos. Kiitoksia ja seuraava puhuja herra Hauit. Thank you very much, President. Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin onnitella korkeaa edustajaa. Hän on tässä loikkinut edes takaisin lattian yli ja yleensä siinä poliitikot menettävät ystäviä, mutta hänelle varmastikaan ei ole näin käynyt. Onko kukaan laskenut, kuinka monta minuuttia olette viettänyt milläkin puolella? Varmastikaan kukaan ei voi syyttää teitä puolueellisuudesta. Minäkin totta kai haluan sinne tärkeitä asioita ulkosuhdehallintoon, kuten ihmisoikeudet, hallinnan, mutta jos mietin, luotanko siihen, että luotte Lissabonin sopimuksen mukaisen ulkosuhdehallinnon? Luotanko siihen, että tuotte kaikki toimijat yhteen? Luotanko ehdottomasti, että sitoudutte elinikäisesti palvelun laadukkuuteen? Kyllä, ja äänestykseni myös tulee heijastamaan tätä luottamusta. No, no Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi herra Vaikera. Spoštovana gospa predsednica, iskanje kompromisov o Kompromissien löytäminen rahoitusperustasta tälle hallinnolle on ollut yhtä mutkikasta kuin Eurooppakin on. On ollut vaikea koordinoida intressejä, koska meillä on hyvin erilainen historia ja tieto, mutta kuitenkin hyvä tahto on jakautunut varmasti yhtä lailla Euroopassa ja se on se pohja, joka on tuonut meidät yhteen ja avaa tulevaisuuden meille. Olisi hyvä, jos tulevaisuudessa meidän ulkopolitiikkamme ja Euroopan rooli maailmanlaajuisella tasolla olisivat keskipisteessä samalla tavoin kuin ne nyt ovat olleet, äh, kun nyt ovat olleet esillä rahoitukselliset kysymykset. Rova Ashton tulee muiden toimijoiden kanssa muokkaamatta politiikkaa. Toivon, että parlamentti on kiinnostunut tästä, mitä teette, ja tuon menestystä. Thank you. I want to come back to the issue of added... Kiitos. Minä haluaisin palata vielä tähän lisäarvon käsitteeseen Minusta eräs lisäarvo, jota ulkosuhdehallinto voi tuottaa, on eri politiikan alojen yhteen sovittaminen entistä paremmin. Tämän tulee myös heijastua henkilöstöpolitiikassa ja ennen kaikkea koulutuksessa sekä myös yleensä kehitysyhteistyössä, konfliktin ennaltaehkäisyssä ja ihmisoikeuksissa yhteensovittamista ei näillä alueilla voi saavuttaa millään julistuksilla, vaan sen tulee tapahtua koulutuksen ja käytännön työn kautta, ja tämän haluamme nähdä toteutuvan joulukuussa. Sydämelliset kiitokset, ja nyt äh, seuraavaksi herra Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička. Äh, Overská služba pre vonkajšiu činnosť postupne rozvíja svoju... on nousemassa esille ja nyt me puhumme tämän toiminnan rahoituksesta tänään tässä yhteydessä, Rova Ashton, meidän täytyy todeta, että rahoitus, joka ovat, koskevat kaikkia toimielimiä, ovat peräisin jäsenvaltioista. Myös ulkosuhdehallinto tulee elämään rahoilla, joita 27 jäsenvaltiota antaa, ja teidän täytyy ymmärtää tämä tosiasia, korke, rova korkea edustaja. Vaikka ennen kaikkea puhutaan siitä, että diplomaatteja valitaan pätevyyden pohjalta, mutta ei silti voida unohtaa maantieteellisen tasapainon kysymystä. Jos jäsenvaltiolla edustettuna EUn korkeilla tasoilla voi johtaa siihen, että koetaan, että ei ole kunnioitettu. Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä herra Sousa Wagner. gracias, señora presidenta. Kiitoksia, rouva puhemies. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ulkosuhdehallinto on historiallinen mahdollisuus Euroopan rakennustyössä, mutta nyt meidän on oltava myös varovaisia, koska meidän ei tule käyttää tätä tilaisuutta nyt sisäisten kiistojemme ajamiseksi eri toimielinten ja eri, eri tahojen välillä. Ei, vaan nyt kyse on Euroopan unionista maailmassa. Meidän tulee tehdä aivan päinvastoin kuin mitä tapahtui joitain päiviä sitten, kun aivan liian monet äänet Euroopan unionista puhuivat Nobelin rauhanpalkinnon saajasta, eivätkä aina kaikki yhdellä äänellä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Tässä kuulimme nyt puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta ja nyt kuulemme sitten rouva Ashtonin vastauksen. Olkaa hyvä. Uh, Madam niin, puhemies, haluaisin tässä vielä toiselta puolelta salia kommentoida tätä. Toivottavasti olen nyt istunut saman verran aikaa molemmilla puolilla. Kuuntelin tätä keskustelua todella kiinnostuneena ja totta kai merkitsin siitä tiettyjä asioita muistiin, erityisesti liittyen tähän sukupuolten väliseen tasapainoon ja maantieteelliseen tasapainoon ja myös tähän ansioiden perusteella rekrytointiin Totta kai haluamme keskittyä kriisin hallintaan niin, että sen tärkeys heijastuu oikealla tavalla ulkosuhdehallinnossa. Ihmisoikeus on ollut se punainen lanka, joka on oikeastaan ollut pohjana kaikessa työssämme. Totta kai myös tämä taloustilanne on huomioitu palvelun kehittämisessä. Toivon, että jäsenet näkevät, että kehitämme todella tehokkaan ulkosuhde hallinnon. Tämä on ollut kuukausien mittainen pitkä matka ja siksi olen iloinen, että matka on vihdoin lähenemässä loppuaan. Toivottavasti tämä palvelu hyödyttää teitä edustajia ja teidän äänestäjänne. Minä lupaan teille, että heijastan myös teidän näkemyksiänne palvelussa. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset ja nyt komission jäsenet ensin Lewandowski ja hänen jälkeensä Sefcovic saavat puheenvuoron. Pyytäisin, että puhutte lyhyesti, aikaa ei ole paljon. Lewandowski. Niin, puhemies, aivan lyhyt kommentti rouva Andreassenille, joka on jo poissa budjetin neutraaliuden periaatteesta. Me toivomme, että tämä periaate vakiintuisi pitkällä tähtäyksellä niin, että syntyisi säästöä kansallisissa diplomaattipalveluissa samoin kuin komissiossa ja neuvostossa. Ja sama sisäinen tilintarkastaja komissiolle ja ulkosuojelhallinnolle on hyvä ratkaisu tällä hetkellä, jota tarkistellaan uudesta vuonna 2013, eikä voin tietysti toivoa, että huomenna saadaan myönteinen äänestystulos ja pidättäydy nyt sen kummemmilta kommenteilta. Dank. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen Sefcovic. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää edustajia tästä hyvin myönteisestä ilmapiiristä, joka tässä keskustelussa on vallinnut. Haluaisin myös kiittää neuvostoa sen tärkeästä panoksesta koko tämän prosessin aikana. Minusta tämä myönteinen ilmapiiri vie meidät nyt lähelle histori- historiallisen päätöksentekoa, joka toivottavasti tapahtuu huomenna. Haluaisin vielä kiittää Euroopan parlamentin esittelijöitä ja edustajia, koska he ovat luoneet tämän myönteisen ilmapiirin täällä tänä aamuna ja haluaisin toivottaa Käsille ja hänen uudelle palvelulleen parasta mahdollista onnea ja menestystä niin, että se tuottaisi yhdenmukaista ja hyvin koordinoitua EU-politiikkaa. Varmasti Cathin ja ulkosuhdehallinnon johdolla EUn vaikutus globaalilla tasolla kasvaa. Lopuksi haluaisin todeta, että komissio on valmis tiiviiseen yhteistyöhön ja toivoo parasta mahdollista synergiaa kaikkien toimijoiden välillä. Kiitos. Paljon kiitoksia myös näistä lyhyistä vastauksista. Kiitän tästä. Nyt esittelijät saavat vielä puheenvuoron. Heistä ensimmäisenä Rapkai minuutti. Kiitos rouva puhemies. Keskustelun alussa esitin huomioni nyt enää kaksi ajatusta. Halusin tässä lopuksi vielä kaikkia varjoesittelijöitä kiittää me teimme hyvin äh, kollegiaalista hyvää yhteistyötä. Kyllä on helpompaa tehdä työtä, kun tietää, että kollegat äh, ovat tukena. Näin ollen nämä eivät olleet äh, kaikkein vaikeimmat neuvottelut, joita olen käynyt. Tämä ensimmäinen huomio. Toinen huomio vielä tästä maantieteellisestä tasapainosta. Rova Nainski mielestäni osui naulan kantaan. Hän, hän sanoi, että kompromississa tästä ei sanota yhtään mitään, mutta ehdottaisin, että kun nyt asiasta on tehty päätös, rauhassa luettaisiin nämä tekstit. Ja kun tekstin lukee, niin kyllä havaitsee, että on hyvin sitovat oikeudelliset huomiot tästä asiasta. Ja jos nämä luette, niin havaitsette kyllä, että huolenne on turha. Kiitoksia. Ja nyt vielä Gualtieri, yksi minuutti hänellekin. Kiitoksia, puhemies. Kun tässä nyt kuulemme, että yleisesti ottaen ollaan hyvin tyytyväisiä tämän keskustelun päätteeksi, niin tuli myös selväksi, että meille kaikille on selvää, miten merkittävä tehtävä tässä edessämme nyt on. Kansalliset rakenteet eroavat toisistaan, ne kansalliset rakenteet, jotka tässä työn pohjana ovat. Me haluamme vahvistaa Euroopan unionin roolia, emme halua kävellä kenenkään ylitse, mutta samalla haluamme luonnollisesti yhteisen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan rakenteet säilyttää. Tasapainoa toimijoiden välille ei aina ollut helppoa luoda, mutta nyt olemme päässeet tilanteeseen, jossa korkealla edustajalla on käsissään väline, joka mahdollistaa niiden eri tilanteiden huomioon ottamisen, joita Euroopalla maailman näyttämöillä edessään tulee olemaan. Ajatellaan Afrikkaa, Pohjois-Kaukasia, Balkania, tapahtumia kaikilla näillä alueilla. Olen hyvin tyytyväinen nyt tilanteeseen ja korkean edustajan tehtävä ja parlamentin tuki ovat aivan varmoja. Kiitoksia ja huomenna kello 12.30 toimitetaan tästä asiasta äänestys. Parhaat kollegat,